Ok. Jeszcze raz proszę wszystkich niezainteresowanych. No niin. Nyt pyytäisin kaikkia niitä, jotka eivät ole äänestysselityksistä kiinnostuneita lähtemään salista. Käydään keskustelut ulkopuolella ja siirrytään eteenpäin äänestysselityksiin. Gabriel Maton mietintö. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma. Kiitoksia puhemies. Erityisesti Kanarian saarille tämä asia on äärimmäisen tärkeä ja kun puhutaan tonnikalaa kiintiöiden jakamisesta. Tämän tulisi olla oikeudenmukaisempi ja tulisi ottaa huomioon perinteis, perinteinen pienimuotoinen kalastus, joka on hyvin kestävää kalastusta. Näin juuri meidän tapauksessamme. Elvytyssuunnitelma on toiminut, kalakannan elvyttäminen on toiminut ja katsomme, että kiintiöitä voitaisiin lisätä huomattavasti erityisesti juuri pienimuotoisen kalastuksen Kanarian saarten kalastuksen hyödyksi. Näin koko tämä kalastus, joka on perinteistä kestävää kalastusta, tukahdutetaan 24 tunnissa, joten me haluamme, että kiintiöt, tonnikalakiintiöt jaetaan oikeudenmukaisemmin niin, että tämä pienimuotoinen kalastus voi vielä Kanarian saarella jatkua. Kiitoksia käsittääkseni. Annoin isos kun Bilbao varantikalle puheenvuoron. Tässä on tietty järjestys, naiset ensin. Jota nyt, kuten suunnitelman mukaista oli, isos kun Bilbao Barantika saa puheenvuoron. Gracias. Kiitos puhemies. Ähm, haluan tukea tätä asetusta, jossa ICADin ähm, suositukset otetaan osaksi EU-lainsäädäntöä. Näin voidaan elvyttää merten tonnikalakantoja. Tämä on äärimmäisen tärkeää erityisesti äh, Välimeren hyvin herkälle ekosysteemille niin että jatkossakin pienimuotoinen kalastus voi alueella jatkua. Tähän liittyy kolme tärkeää kysymystä. Ensinnäkin eh, se, että tarjotaan tunnustus eh, erityisille eh, kalastustavoille, jotka ovat alueella perinteisiä, kuten esimerkiksi rysäkalastus. Ja täytyy huolehtia siitä, että myös työpaikat säilyvät. Toiseksi kiintiöt, kalastuskiintiöt tulisi eri laivastojen välillä jakaa oikeudenmukaisemmin ja tulisi korostaa juuri pienimuotoisen kalastuksen mahdollisuuksia ja merkitystä. Euroopan parlamentin tulisi myös kuulla alueellisten kalastusjärjestöjen huomioita Eh, eikä asia tulisi jättää komissiolle delegoitujen säädösten kautta hoidettavaksi. Kiitos. Ähm, mm, äh. Kiitoksia. Lopes Börvenho seuraavana. Kiitos puhemies. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni selittääkseni, miksi en äänestänyt äh, tämän mietinnön puolesta. Äänestin tyhjää. Tämä johtuu siitä, että tässä menetettiin äh, paljon. Tässä nimittäin äh, menetettiin kalastuskiintiöt pienimuotoiselle rysäkalastukselle, jota olisi tullut ehdottomasti puolustaa, koska kyse on paikallisesti puhutaan lähitaloudelle äärimmäisen merkityksellisestä, ympäristöllisesti kestävästä kalastuksesta. Ähm, kiintiöt olisi tullut jakaa oikeudenmukaisemmin. Kyllä Euroopan parlamentti tämän kaiken jo tietää ja ymmärtää, ja sen pitäisi olla huomattavasti tiukempi jatkossa äh, neuvostoa äh, vastaan. Me olemme esittäneet kahta pilottihanketta Ähm, tonnikalan rysäkalastuksen puolustamiseksi. Tämä olisi äärimmäisen tärkeä aloite äh, ja toivon, että äh, tällä annatte myöhemmin tukenne. Kiitos. No, Kiitoksia. Ja näin. Gabriel Mato ei saa puheenvuoroa, koska hän on jo käyttänyt puheenvuoronsa. Edustaja Jufrida. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mm, mielestäni on hyvä, että ICCAT-suunnitelma ymmärtää sen merkityksen ja nyt tonnikalaa ei pyydetä. Kalastajat ovat kuitenkin tehneet paljon ponnistuksia noudattaakseen erilaisia rajoja, on asetettu ja valitettavasti kuitenkin tonnekalan kalastuksen rajojen nostaminen ei ole auttanut pienimuotoista kalastusta. Meillä on paljon tonnekalakantoja ja siitä on varmasti hyötyä sekä taloudelliselle tilanteelle, kuten myöskin pienkalastajille. Kalastuspolitiikan täytyy siirtyä oikeaan suuntaan ja sanoisin, että siellä tulisi tukea pienen mittakaavan kalastusta niitä, jotka ovat eläneet vuosisatoja merestä joita taloudelliset edut ovat nyt sorsineet. Grazie, eh, onorevole. Kiitoksia, edustaja Giuffrida. Ja seuraavaksi siirrytään äänestysselityksiin. Jean-Marie Cavadan mietintö. Tuomioistuimen toimivalta sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa. Mikaela Giuffrida. Edustaja Giuffrida saa puheenvuoron. Grazie. Ho votato a favore di questa relazione. Kiitos. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska kuten tiedämme, tällaisuus etenee nopeammin kuin säännöt, jotka eivät yhteiskunnan uutta tasapainoa heijasta. Valtioiden välinen liikkuvuus on johtanut siihen, että paljon enemmän eurooppalaisia pareja on syntynyt, jos niin voi sanoa. Asutaan yhdessä jäsenvaltiossa, asunto toisessa, perintö kolmannesta. Yhteiskunta on rohkeasti, kiitos kyllä, murtanut muureja ja nyt tarvitaan uusia sääntöjä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden vuoropuhelua ja, ja toimivalta aviopuolisoiden omaisuuden suhteen täytyy selkeyttää. Kiitoksia. Ja tämä on itse asiassa tällainen parlamentissa ainoa sellainen, jossa sama jäsen voi käyttää kaksi puheenvuoroa peräkkäin. Näin siirrytään sitten edustaja Kävätään mietintöön tuomioistuimen toimivalta ja niin poispäin, joka koskee varallisuusoikeudellisia suhteita vaikutuksia parisuhteissa, rekisteröidyissä parisuhteissa. Edustaja Boschbischil. Chtěla v rozpravě říci, že... Molemmat. ovat sellaiset, on hyvä, että ne on hyväksytty. Nyt on tällainen lopputulos saatu käsiin viiden vuoden kuluttua, mutta lopputulos ei ole niin kunnianhimoinen kuin se olisi voinut olla. Kaikki jäsenvaltiot eivät tätä hyväksyneet, vaan vain 18. Sen tulisi toimia varoituksena tulevaisuuden varalle, jos me emme säätele tätä lainsäädännössä, emmekä puutu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin voidaan valittamaan sitä, että toimivallan prosessioikeudelliset näkökohdat silloin jäävät huomioon, että Meidän tulisi sopia niistä. Vain 18 jäsenvaltiota on hyväksynyt, mikä vesittää koko hankkeen. Näin se soveltuu vain osaan unionista. Valitamme siis tätä. Puhemies, kiitoksia edustaja Pospisil. Näin siirrytään eteenpäin. Joukkomurhat Kongon itäosissa. Päätöslauselman esitys on kyseessä ja siitä edustaja Jufrida saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Minä äänestin äh, tämän äh, päätöslauselman puolesta, koska meidänkin täytyy soittaa hälytyskelloja, jotta Euroopalta vaaditaan konkreettisia toimia Kongon tapahtumien suhteen. Järkyttävää väkivaltaa, joka kohdistuu myös naisiin ja lapsiin, valtavasti kuolonuhreja. Vuosien ajan väkivalta on jatkunut jatkumistaan ja ympäröivä maailma katselee vierestä tekemättä mitään. 35 000 perhettä on pakotettu pakosalle. Perhettä, joilla oli se onni, että säilyivät kuitenkin hengi. YK on rauhanturvajoukot eivät ole kyenneet ähm, tilannetta vakauttamaan. Äh, YK on äh, koko arvovalta on vesittymissä. Nyt äh, kansainvälisen yhteisön EU mukaan lukien tulisi toimia huomattavasti johdonmukaisemmin. Afrikka täytyy vapauttaa ikestä. E, Kiitoksia. Cecil Grazie, presidente. Nessuna pietà. Kiitos, puhemies. Ne, jotka toteuttavat hirveitä rikoksia, heitä, heille ei pidä armoa osoittaa parlamenttien vilkasta palloita väkivaltaisuuksiin, jossa tällaiset toimet ovat jatkuneet keskeytyksettä. olisi tarvittu vahvempaa ääntä ja aikaisempaa, varhaisempaa toimintaa, koska koko suurten järvien alue, sen vakaus on heik heikentänyt sitä myötä, kun tällaisia väkivallan keskittymiä syntyy. Nyt ihmiset joutuvat elämään vaikeassa tilanteessa. Euroopan parlamentti on BN ja Lötempe kansalle asettanut Kiitoksia edustaja Kienge. Seuraavaksi edustaja Krasnodebskin mm, mietintö, joka koskee eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden seurantaa. Edustaja Jufrida saa puheenvuoron. Kiitoksia. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Uskon vakaasti, että ne ongelmat, joita Euroopassa meillä tällä hetkellä on, voidaan voittaa koulutuksen ja kulttuurin avulla. Uskon, uskontojen radikalisoituminen, väkivalta ovat sellaisia asioita, joihin voidaan puuttua kulttuurin keinoin kuten myöskin edesauttaa tilannetta kulttuurikeskusten ja koulujen avulla. Ei pelkästään koulujen ja opettajan kuitenkaan tulisi olla mukana, vaan koulutus tänä päivänä voi olla myöskin epämuodollista. Erilaisia taitoja voidaan luoda. Koulutuspassin avulla voidaan myöskin arvostaa enemmän humanitaarista työtä. Ne, jotka eivät kykene olemaan vai eivät, tai eivät ole olleet mukana muodollisessa koulutuksessa, ovat ehkä saaneet muita taitoja muualta elämästä ja voivat näitä hyödyntää. Meidän tulee kaikin puolin tukea koulutusta ja kulttuuria, jotta nuorille voidaan tarjota paremmat mahdollisuudet kasvuun Euroopan kansalaisina ja ammattilaisina, jotka voivat toimia tasaveroisessa toimintaympäristössä. Kiitoksia. Ja näin Siirrymme kohtaan, joka on Bermehun mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta. Annan hänelle puheen. Annan puheenvuoron edustaja Jufriidalle. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että uusiutuvat energialähteet ovat Euroopan tulevaisuus paitsi ympäristön kannalta myös, jotta paikallisviranomaisia voidaan tukea Sisiliassa esimerkiksi minun alueellani. Mm, siitä voitaisiin tehdä tuollainen tutkimuslaboratorio ja siitä voisi tulla energian suhteen täysin omavarainen. Kuitenkin sa, sa, saastuminen jatkuu ja edelleen puhutaan öljystä. Mm, nyt tarvitaan puhtaampaa energiaa ja meidän täytyy tukea alueita myös rakennerahastojen kautta, sillä uusiutuvia energianlähteitä varten varatut, varattu rahoitus on vain 0,2 prosenttia tällä hetkellä. Eli uusiutuvia energialähteitä varten tarvitaan enemmän rahaa alueilla, joilla on resursseja, mutta jo, joilla hankesuunnittelu on heikkoa Kyllä, uusiutuvat energianlähteet ovat todellinen kasvumoottori paremman yhteiskunnan Euroopan puolesta. Frida. Kiitoksia edustaja Jufrida. Ja näin seuraava puheenvuoron saa edustaja Vorsan. Iznimno mi je drago, što je... Minä olen erittäin iloinen, että Kroatia on yksi niistä maista, jotka ovat lähellä komission tavoitteiden saavuttamista. Mutta on tärkeää, että antaa kuluttajalle tietoa ja tuottajien asema on tärkeää. Kuluttajan täytyy kyetä lukemaan kulutuksensa säädelläkseen sitä. Sanotte, että keskimääräinen kotitalous kykensi säästämään ää, lämmitys- ja jäljityskuluissaan 30 prosenttia. Vaihtaminen on erittäin hankalaa. Vaihtamista saattaa mennä kuukausia, olen tyytyväinen, että energialuokitteluta on helpotettu kuluttajan kannalta. Ja on hyvä, että laitteita testataan luonnonoloissa eikä laboratoriooloissa. Se on tärkeää. Ja myöskin sisäänrakennettuja vanhentumista pitäisi tutkia. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat tässä mukana kuluttajan asemien vahvistamisen täytyy olla tässä ytimessä. Kiitoksia. Seuraavan, niin ja onnittelut Kroatian jalkapallojoukkueelle. Sehän voitti Espanjan. Ja ne, seuraavana edustaja Shogor saa puheenvuoron. Onnittelen häntäkin, koska Unkarillakin menee oikein hienosti. Ah, Uh, Mr. Uh, Chobo Shogor is... Edustaja Shogor ei ole paikalla. Harmi. Sean Kelly seuraavana saa puheenvuoron. Viimeisenä vaan vein vähäisimpänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten Useimmat äh, parlamentaarikot minäkin äänestin tämän puolesta, vain 103 äänesti vastaan, mikä osoittaa sen, että parlamentin jäsenet suhtautuvat vakavasti siihen, että päästään äh, COP21 tavoitteisiin. Nyt meillä on upea tilaisuus myös saada yhä enemmän käyttöömme uusiutuvia energialähteitä ja kuten komission puheenjohtaja totesi toimikautensa alussa, meidän täytyy nyt toimia johtajina tällä alalla. Meidän täytyy myös toimia paremmin tutkimusalalla. Omassa vaalipiirissäni tehdään paljon tutkimusta aaltoenergiasta ja on upeaa, että meillä tällainen teknologia on käytössämme. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia edustaja Kelly. Ja näin siirrytään edustaja Piiperin mietintöön. Energiatehokkuusdirektiivin äh, täytäntöönpanoa koskeva kertomus on kyseessä. Ja ensimmäinen puhuja on edustaja Jufrida. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tämän energiatehokkuusmietinnön puolesta, koska Tämä on todella ratkaiseva ajanjakso työllemme uusille ympäristö- ilmastotavoitteille. COP21 tavoitteita asetettiin, koska ympäristö kärsii. Mutta vaikuttaa siltä, että vuoteen 2020 Eurooppa ei onnistu kunnioittamaan tavoitteita, että hiilidioksidipäästöt vähenisivät siis 20 prosentilla. Nyt meidän täytyy kysyä itseltämme, että mikä on mennyt vikaan. Mitä ympäristöön ja energiaan tulee, niin uskoakseni joustamattomuus ja liiallinen byrokratia Euroopassa ovat vaikuttaneet kielteisesti tilanteeseen erityisesti nyt talouskriisin aikoina. Energia- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet ja monet muut tavoitteet eivät ää, äh, ole toteutuneet. Niitä täytyy sopeuttaa uusiin olosuhteisiin globaaleihinkin muutoksiin. Ja energiatehokkuus tarkoittaa vihreääkin taloutta kasvun moottorina. Kiitoksia edustaja Jufrida. Edustaja Kelly käyttää seuraavan puheenvuoron. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä mietintä ja varsin kiistanalainen meidän täytyy herra Piipperiä kehua ryhmäni puolesta. Hän teki hienoa työtä. Ja sai aikaan kompromissin loppujen lopuksi. Sen vuoksi meillä oli ryhmissä erittäin tärkeitä äänestyksiä. Ja suosittelen, että äänestäisimme tätä mietintää vastaan. Minä taas poikkesin ryhmäni suosituksesta. Ajattelin omaa ryhmään maatani ja olin Pariisissa. Näin kuinka tärkeää uusiutuva energia on. Minusta oli tärkeää äänestää mietinnön puolesta. Toivottavasti me pääsemme asian kiistojen yli. Kiitoksia, Kiitoksia Te olette äh, varsinainen roolimalli minulle, edustaja Kelly. Te pysytte ehdottomasti aina aikarajoissa. Kiitoksia siitä valtavasti. Kiitos. Ja viimeinen puhuja täällä luettelossamme. Mehän tiedämme raamatusta, että viimeisestä tulee ensimmäinen. Eli viimeisenä puhujana sitoutumattomista Korvin Mikke, olkaa hyvä. Kiitoksia. Me äänestimme molempia mietintöjä vastaan, jotka koskevat energiaa, joten olen aivan järkyttynyt siitä, että tällaiset tietämättömät ihmiset päättävät ja puhuvat asioista, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Euroopan unionin alaisuudessa Eurooppa ei kehitty, me olemme jälkijunassa. Miten me voimme kehittyä, jos äh, kaasu polttoaineet Yhdysvalloissa ovat kolme kertaa halvempia, Kiinassa neljä kertaa halvempia kuin meillä. Millä tavalla me voimme mukaan kilpailla? Minun mielestäni Euroopan unioni pitää tuhota, mutta ei pelkästään se, vaan ne, jotka vievät eteenpäin tällaista ilmastonmuutoksen torjuntaa, jotka ovat tuhonneet eurooppalaisen energiatuotannon. Heidät pitäisi vetää oikeuden eteen ja tuomita siitä, mitä ovat tehneet tälle vauralle alueelle. Kiitoksia kovasti. Ja näin äänestysselitykset päättyvät tähän. Tämä oli viimeinen kohta ja kiitän kaikkia jäseniä. Kiitoksia henkilökunnalle ja tulkeille. Kaikkiin tulkkikoppeihin kiitokset. Mukavaa lounasta. Tämä kokouksen pöytäkirja esitetään parlamentille seuraavan